kokoamaan ryhmän, uuden ryhmän, tällaisen aliryhmän syöpää vastaan. Ja uskon, että siinä me tulemme painottamaan nimenomaan ennaltaehkäisyä. Kiitoksia herra Peterille. Tästä äänestämme huomenna. Seuraavaksi ko- seuraavaan kohtaan. Rova Toijan mietintö, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen siirtämisessä, siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. Neljä minuuttia puheaikaa esittelee Toijalle. Kiitoksia puhemies. Tässä, tästä mietinnöstä äänestetään huomenna ja se liittyy 2020-2020 ponnisteluihin. Mielestäni tämä on todella tärkeä kysymys, joka tuli sillä viime vaalikaudella. Jos pitäisi jotakin korostaa viime äh, parlamentista, niin ottaisin juuri tämän 2020-2020 aloitteen. Voimme sanoa, että työ on ollut erittäin tiivistä. Euroopan komissio komissio on toiminut myös tärkeällä tavalla jästänyt suosituksia, ja niin sitten meillä on ITRE-valiokunta ja muita valiokuntia, jotka ovat antaneet oman panoksensa, ja näin työ on vain tästä parantunut. On vielä yksi erimielisyys jäljellä parlamentissa. Toivon, että se huomenna ratkaistaan, kun äänestetään. Itse asiassa tämä on tämä sitova luonne, joka on otettu hyväksytty tässä mietinnössä. Täytyy kuitenkin sanoa, että parlamentissa työtä on kuitenkin tehty hyvässä hengessä. Puhutaan, tässä, tässä puhutaan se TVT-teknologiasta. Me puhumme siis tiedosta ja viestinnästä. Tämä on erittäin tärkeä sektori, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla 7 prosentilla äh, BKT. Me puhumme tässä tärkeästä kysymyksestä Euroopan taloudessa. Tämä on tärkeää myös työllisyyden kannalta. Mutta kyse ei ole vain luvuista. Tässä puhutaan myös siitä, miten TVT, tieto- ja tekniikka vaikuttaa siinä, että voidaan taata talouden, yhä kehittämään talouden muuttuminen vähähiilisemmäksi ja vähem, saasteiden vähentäminen on erittäin tärkeää ajatella myös tulevia sukupolvia. Meillä me puhumme olennaista muutoksista, joita täytyy saada aikaan, kun muutamme elintapojamme ja kulutustapojamme. Näin ehkä saamme aikaan todellisen uuden teollisen vallankumouksen, joka muuttaa taloudellisen sosiaalisen elämämme tällä mantereella, mutta myös muualla maailmassa. TVTn roolista. Tässä mietinnössä me korostamme paljon sitä seikkaa, että on ehdottoman välttämätöntä, että sektori keskittyy äh, tähän ja kuluttaa ehkä vähemmän energiaa. Ja sitten sitten tämä vaikuttaa myös muihin sektoreihin, kuten liikenteeseen, asumiseen. Tässä puhutaan kahdesta sektorista, jolla suurempi tehokkuus on kannattavampaa. Nämä tiedot muuten löytyvät myös 2020 tavoitteista. Liikenteeseen menee valtavasti energiaa Euroopassa, 40 prosenttia menee asumiseen, rakennuksiin, lämmitykseen ja niin edelleen tai ilmastointi. Jos vähennämme kulutusta näillä kahdella sektorilla, niin tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla tehokkuuden kannalta ajatellen. Ei pidä unohtaa sitäkään seikkaa, että sovellusmahdollisuudet ovat varsin laajoja. Tämä koskee todellakin meitä. Ajattelen erityisesti pankkisektoria, julkista hallintoa, sähköistä hallintoa ja niin edelleen. Tällä tavalla voidaan soveltaa uusia TVT mahdollisuuksia. Voidaan saavuttaa säästöjä, parantaa elämänlaatua päivittäin. Tämä parantaa myös osasta elämää, mutta jos huomenna sitten hyväksytään tämä sitovuus, niin se on vieläkin parempi asia. Eikö niin? Lopuksi puhemies. mit älymittarit tai etäluku ja myös tämä, nämä älykkäät energiaverkot Tehän tiedätte, että on tällainen uusi sopimus, joka saatiin aikaan eilen. Mukana oli komissio ja 700 kaupunkia. Tässä tehtiin uusi sopimus, joka parantaa paremman taloudellisen sosiaalisen kehityksen. Kiitoksia. Sitten no, ja ilman puheenvuorolistaa. Rova McAvoy ei ilmeisesti ole paikalla. Raportore the Cozzolino report. Ei ole enää Cozzolinon mietinnössä varjoesittely. No, eh, Puheenvuoron saa Rova Pacescu. Consider că fondurile europene trebuie să ajungă... Puhemies, olen sitä mieltä, että eurooppalaisia varoja pitää käyttää kansalaisten hyväksi. Me haluamme poistaa korruptiota julkista hankinnoista, meidän pitää ottaa käyttöön avoin järjestelmä tarjouskilpailuissa. Komission kertomuksen ja raporttien mukaan, kun jäsenvaltiot toteuttavat lainsäädäntöä, jotta voistaisivat petoksia. Tämä on ollut erittäin suuri menestys. Me tarvitsemme rahoitusvalvontaa yhä enemmässä määrin tehokasta lainsäädäntöä, että voidaan taistella verorekoksia vastaan erityisesti alvin kohdalla. Tämä on prioriteetti myös Romanian hallituksessa. Se on perustanut petoksen vastaisen ministeriön se on yhteydessä Olafin romanista käsi, mitä tulee eurooppalaisen varojen käyttöön. Niin, tästä kyllä nyt puhua jo seuraavasta kohdasta, syystä, mutta saman tekevää. Nyt on tavallaan sitten jo tehty yksi osa työstä valmiiksi, joten ei tähän mitään ongelmaakaan liity. Eikö niin? Sitten puheenvuoron saa väsymätön rova Tikau. Presidente, Mr. Commissioner, doresc să salut concluziile consiliului european din 25 26 puhemies haluaisin kiittää tässä neuvoston kokouksen johtopäätöksessä puhutaan varsin selvästi siitä, että täytyy 20 prosentilla lisätä energiatehokkuutta. Ja tässä voidaan onnistua et, niin, että käytetään tieto- ja hyväksi, erityisesti liikenteessä ja rakennusalalla, varsinkin jos käytetään myös älykkäitä verkkoja hyväksi. Kaikki järjestelmät, jotka perustuvat TVTlle, voivat vähentää energiankulutusta rakennuksessa jopa 70 prosenttisesti mitä tulee liikenteeseen, vähennys voi olla 27 prosenttia. Sähköverkot verkkojen pitäisi myös tulla älykkäiksi verkostoiksi ja sähkövoiman siirron pitäisi tapahtua joustavammin ja sitä pitäisi voida säännellä myös joustavammalla tavalla johtuen edelleen TVTstä. Täytyy investoida enemmän internettiin ja tarvitaan laajakaista käyttöön kaikkialla Euroopassa. You, you the... yes? a mistake from you because you gave uh, and my colleague one Virhe teiltä, koska annoitte minulle kollegalle mahdollisuuden puhua petosten torjunnasta. Lähetimme viestin seuraavasta aiheesta ja sitten siinä tuli se kannus. Ei mitään ongelmaa. Arvoisa komission, se teillä on puheenvuoro. Sir President, honorable members, Arvoisa puhemies, jäsenet, Euroopan komissio pitää hyvänä teidän mietintöänne ja näitä arvokkaita suosituksia siitä, että TVT on tukena energiatehokkaalle taloudelle. Olemme lukeneet tämän tarkkaan ja on tärkeää, että ymmärrämme, miten tärkeä rooli TVTllä on esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Meidän pitää huolehtia siitä, että nämä ponnistelut toteutuvat. Komissio aikoo tehdä tästä prioriteetin eurooppalaisessa digitaalisessa agendassa, joka hyväksytään komissiossa piakkoin. Ja uskomme, että tätä kautta kykenemme parantamaan energiatehokkuutta myös muilla aloilla, esimerkiksi liikenteessä ja rakennuksissa erityisesti. Olemme samaa mieltä siitä, että älyverkot ja älymittarit ovat avain, kun toteutetaan tätä suunnitelmaa. Asia on vietävä eteenpäin jäsenvaltiotasalla niin, että saadaan valistuneempia kuluttajia, jotka kykenevät tukemaan energiatehokasta taloutta. TVT teollisuuden omat päästöt ovat myös tärkeitä. Me tarvitsemme mittauspuitteistoa, joka sovitaan teollisuuden kesken ja se on ihan välttämätöntä niin, että voidaan edistää kommunikaatio- ja viestintäteknologiaa. Kun tämä suositus hyväksyttiin lokakuussa 2009, Komissio on jo ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin, jotta päästäisiin eteenpäin. Haluan mainita muutaman näistä liittyen huolenaiheisiin, jotka otitte esiin mietinnössä. Helmikuussa 2010 energiafoorumissa käynnistettyyn ja foorumin tarkoitus siis on lähentää USA, Japanin ja EUn high-tech-teollisuutta. Tarkoitus on saada aikaan TVT-sektorin yhteiset puitteet foorumi tarkastelee myös TVTn mahdollisuutta olla mukana parantamassa muita sektoreita, kuten esimerkiksi rakennus- ja kuljetussektori. Kaupungit, kaupunginjohtajat ovat tehneet tällaisen sopimuksen siitä, että 2020 mennessä kaupunkien päästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Tähän sopimukseen on liittynyt jo 21 kaupunkia. Tämä on hyvä, yhä, yhä tärkeämpää, kun markkinat ovat lähempänä kuluttajia ja tuovat uusille markkinoille uusia teknologioita, kuten esimerkiksi älyverkot ja älymittarit. Ja tätä myötä komission täytyy antaa tukea ja apua paremmista puitteista ja sitä, että millä tavalla voidaan hyödyntää esimerkiksi älyverkkoja tässä kolmannessa paketissa ja toivon mukaan tämä saadaan sitten vietyä päätökseen 2011 mennessä. Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että komissio on sitoutunut siihen, että saavutetaan 2020-2020 tavoitteet vuoden 2020 mennessä. Ja tässä EUlla on suuri rooli. Kiitokset teidän mietinnöstänne, se on arvokas tässä työssä ja odotan innolla yhteistyötä kanssani niin, että voimme olla varmoja siitä, että saamme aikaan hyvää politiikkaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. Viimeinen kohta sitten tänään. Herra.